käsittelystä, joka liittyy direktiiviin, teknisiin vaatimuksiin aluksissa, sisävesillä, asetus, joka liittyy yhteisen tilastotietoihin ulkomaankaupasta ja mitä tulee delegoituihin säädöksiin ja täytäntöpanosäädöksiin, joita komissiolla on mahdollisuus antaa. Tämän istunnon pöytäkirjan tulee tieto tästä. Parlamentilla on kolme kuukautta aikaa sanoa kantansa tähän ja